Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer notre... Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksen. Pyydän tästä pienestä viiteestä. Olemme nyt vähän poikkeuksellisessa salissa ja rakennuksessa, jonne on hankala päästä. Tämä on myös hiukan poikkeuksellinen kokous aikataulu. Meillä on vain puoli päivää viikolla, joka yleensä on täynnä ryhmäkokouksia. Tämä vielä hankaloittaa työtämme ja tämä selittääkin esimerkiksi, miksi suurin osa sosialistisista kollegoista puuttuu. Yritämme tietysti hyötyä tästä todella paljon, kun äänestämme. Tämä on tilanne, joka ei ole mitenkään mukava, ei poliittisesti eikä sen kannalta, miten sovitamme tämän päivittäiseen elämäämme, joten kun käsittelemme ensi vuoden työohjelmaa, niin pyritään välttämään koordinaattorien kanssa vastaavaa tilannetta uudestaan. Tämä ei suinkaan auta äänestyksissäkään. Eikä mitenkään tehosta työtä. Te olette nähneet esityslistan. Siis jos mitään kommentteja ei ole, niin ehdottaisin, että kollega Alfonsi johtaa valiokuntamme on pyytänyt, että lykättäisiin kohta seitsemän, kuusi ja seitsemän, jotka vastaavat näitä pöytäkirjoja kolmansien maiden kanssa kalastussopimuksissa. Näistä piti keskustella, mutta ei äänestää. Joten 6 ja 7 voidaan sitten myöhemmässä vaiheessa ottaa esiin. Jos ei muuta kommentteja tule, niin voimme pitää esityslistaa hyväksyttynä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ne löytyvät Kopinews lehtistä en palaa siihen. Nyt kiinnittäisin vain huomionne tähän valvontaryhmään Monitoring Group luokassa 1B, osakeessa 1B budjetissa 20. huhtikuuta. Tehän tiedätte, mistä ryhmästä, mistä ryhmästä tässä on kysymys. James Ellis. Euh, niin, erittäin hyvä, että nämä ovat näitä valvovia ryhmiä, mutta niin, että näitä tulee yksitellen tietoa niistä, niin eikö se hyvä saada tällaista kattavaa kalenteria, koska onhan siitä nyt hyötyä, jos voi osallistua näiden ryhmien työhön. Mutta jos näin tipoittain niistä kuulee, niin on vaikeampi uhrata aikaa tähänkin arvokkaaseen työhön. Très bien. Oikein hyvä. Varsin perusteltu pyyntö. Ja voinkin kertoa teille, että että budjettivaliokunnan kokouksen jälkeen tänä aamuna pidämme koordinaattoreiden kokouksen, jonka aikana minä tulen heille ehdottamaan kokonaisohjelmaa näistä kokouksista, ja sitten kun se on hyväksytty jossain vaiheessa, niin kirjallisesti tiedotamme kaikille jäsenille, niin kuin James Ellis toivoo. Teillä on luettelo käytettävissä olevista kielistä. Kokouksemme menee webstreamin kautta nettiin. Ja Täällä on myös tietoja vuodesta 2010 ja nettisovellutuksista. Sitten kohta kolme, pöytäkirjat 3. maaliskuuta kokouksesta, kuten tavallista. Jos mitään huomiota ei esitetä kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten esityslistan järjestyksestä. Minulla on esitetty pyyntö Inge Gressleltä. Onko hän paikalla? Kyllä hän on täällä. Ihan ei, ei karivillä. Olin niin häikäistynyt, etten edes nähnyt. Sitten Helga Trypl on pyritty, että tämä menisi aika nopeasti, koska heillä on juuri muita kokouksia tämän jälkeen, joten aloittaisimme kohdista 5 ja 14 ennen kuin mennään kohtaan 4, siis 5 ja 14. Ja koitetaan puhua puheaikojen rajoissa. Inge, niin kuin jokaisessa kokouksessa kertoo neuvotteluista rahoitusasetuksen tiimoilta. Hyvät kollegat, minulla on hyvä uutinen ja huono uutinen. Hyvä on se, että mietintö on valmis, jossa on noin 130 tarkistusta. Sitten kun sihteeristö on liittänyt yhteen nämä kaikki tarkistukset, nyt tämä on nyt englanniksi, sitten jotkut Tarkistukset Holmaerilta rakennuksesta ovat saksaksi, eli se on heti luettavissa. Ja kaikki kollegat, jotka ovat tästä kysymyksestä kiinnostuneita, niin tämä tiedoksi heti on kirjoitettu ihan tarkoituksella englanniksi, että heti voidaan sitten alkaa keskustella. Ensi viikolla on työryhmäkokous jälleen, jossa käydään tarkistustarkoitukselta kohta kohdalta läpi tätä mietintöä. Sen vuoksi uskon, että sen aikataulun osalta, joka täällä on kerran esitelty koordinaattorin toivomuksesta, niin pidän tätä aikataulua edelleen eh, mahdollisena. Sen vuoksi en ymmärrä regivaliokunnan kirjettä, jossa valitetaan siitä, että tiedettiin liian vähän. Haluaisin viitata siihen, että regivaliokunnan esittelijä on työryhmän jäsen, eli hän saa kaikki asiakirjat käyttöönsä Tietysti ryhmätasolla on toinenkin työryhmä, jossa tästä on sielläkin vielä keskusteltu monta kertaa. Eli aina kysymys, että milloin työ alkaa, joten sen vuoksi pyytäisin kaikki aloittamaan työn. Budjettivalinko on tehty nyt myös kotisivu, jossa kaikki asiakirjat ovat käytettävissä, eli olemme aina lähettäneet kaikki asiakirjat, eli kaikki on ollut käytössä kuukausien ajan jo. Että uskon, että ihan seuraavina kuukausina huhtikuussa voidaan tämä esitellä. Uskon, että olemme tehneet hyvin avoimesti työtä, koska haluan, että kaikki, kaikki pyst- tai monet pystyvät tähän osallistumaan. Neuvosto, neuvostolle olen kateellinen, kun siellä on 27 jäsentä ja siellä voidaan aina viedä asioita eteenpäin. Ja tällä viikolla neuvostolla se saa käsittelynsä puheenjohtajan ehdotuksen, eli neuvosto on samalla tasolla valmistelussa kuin valiokunta. Olemme saaneet tämän ehdotuksen ja käymme sitäkin läpi. Siellä on joitakin asioita, joita olemme yrittäneet ottaa tähän mietintöön mukaan, mutta ei oteta liikaa siihen mukaan, koska muuten heikennämme neuvotteluasemamme ja muutama asia täällä pitää keskenämme neuvotella. Koska mekin tietysti tästä haluamme. Aika paljonkin itse asiassa haluamme. Se on se hyvä uutinen, huono uutinen on se, että nyt täytyy todellakin tehdä kovasti työtä, paljon tekstejä täytyy lukea. Haluaisin vielä sanoa, että tämä on hyvin monimutkainen työ ja vaikea työ. Juuri kun teksti niissä kohdissa, jotka ovat tärkeitä, rahoitusvälineet, PPP, yhteishallintointi, on, teksti on siltä osin muuttunut. Tänään haluaisin puhua parlamentille tärkeistä asioista, nimittäin delegoiduista säädöksistä meidän mietinnössämme. Arvostamme kovasti sitä, että otamme vaarin parlamentin oikeuksista. Se on meidän vahva kohtamme, josta meidän pitää itse huolehtia, koska kuten tunnettua, muut eivät siitä huolehdi meidän puolestamme. Perusta delegoiduille säädöksille on 290 artikla perussopimuksessa. Siinä puhutaan siitä, että näitä valtuuksia voidaan siirtää komissiolle sellaiset säädökset, joille ei lain luonnetta, jotka eivät koske olennaisia säännöksiä. Eli säännökset, jotka eivät ole olennaisia lain kannalta. Ja se, mutta tämä valtuutuksen pituus ja soveltamisella täytyy määritellä tarkasti. Ja tämä täytyy ottaa mukaan myös rahoitusasetukseen, niin siihen on seuraavia mahdollisuuksia. Parlamentti ja neuvosto voivat päättää niin, että tämä säädös tulee voimaan vain, jos ei esitetä vastalausetta tietyn määräajan puitteissa. Meillä on jo opa-aloitemietintö ollut näistä delegoidusta säädöksistä, nimittäin Sajerin mietintö. Sajerin mietinnössä siinä on tietty perussopimuksen tulkinta, josta on keskusteltu myös juristisen oikeudellisen yksikön kanssa Sajerin mietinnön mukaan. werden müssen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 siirrytään, niin täytyy katsoa, että miten pitkälle halutaan mennä tässä, missä määrin halutaan käyttää tätä mahdollisuutta, joka Seerin mietinnössä otetaan esille. Oikeudellinen yksikkö ei, sieltä ei ole pyydetty vielä yksi ähm, mm, lausunto, että miten pitkälle tässä halutaan mennä delegoiduissa säädöksissä. Ja meidän mielestä meidän pitäisi pitää sopimuksesta, perussopimuksesta kiinni pitäisi pysyä mielestäni perussopimuksessa. Ja delegaation valtuutuksen soveltamisala siinä rahoitusasetuksessa on sitä käsittelyä kohtaan 199 ja ja siellä ei esitetä yksityiskohtaisesti tavoitteita ja soveltamisalaa. Se olisi tietysti liikaa, mutta meidän ehkä täytyisi tehdä. Meillä on 34 tai 30 tai 40 artiklaa, joissa komissio haluaisi ottaa implementoituja säädöksiä käyttöön. Tässä kohtaa voitaisiin nämä aukot täyttää. Kahta 16 suunnilla artikla ei ole otettu mukaan komissiolta. Agenturen die Grenzen der Delegation von, ähm, von Implementierungsrechten. Es betrifft den Anweisungsbefugten. Es betrifft Kyse on myös neuvonantamisesta. Myös digression periaate, vähenemisen periaate tulee kuvan mukaan sekä rahoitusvälineet, kuten myös rahoitusasetuksen arviointi. Täytyy keskustella siitä, että miten pitkä ja millä ehdoilla komissio pystyy käyttämään hyväksi näitä valtuutuksia hyväkseen. Artikla 202 ei siis rajoittamaton aika eikä rajoittamaton valtuutus. Tietysti riippuen myös rahoitusasetuksen arvioinnissa. Eli nämä kaksi säädöstä täytyy sovittaa toisiinsa. Sitten 203 artiklassa on kyse valtuutuksen kumoamisesta. Me hyväksymme sitä koskevan tarkistuksen, koska olemme sen puolesta, että vain osa valtuutuksista voidaan kumota. Eli joskus voidaan kumota osavaltuutuksesta, mikä mielestämme helpottaa asiaa. Perussopimuksessa puhutaan eh, hylkäämisestä, mutta herra Schreier puhuu hyväksymisestä. Perussopimuksessa puhutaan pelkästään hylkäämisestä. Tämän verran delegoidusta säädöksistä kaikki tiedätte, että joka viikko meillä on joku periaatteellinen kysymys. Delegoidut säädökset olivat tällä kertaa, sitten seuraavalla kerralla puhun yhteishallinnoinnista. Merci, mon cher. Kiitos, hyvä esittelijä. Ymmärrämme hyvin, kuinka monimutkaisesta asiasta on kyse. Fär. Kiitoksia, Olen hyvin, ryhmän, hyvin pienen ryhmän johtaja tänään. Toivottavasti ei liikaa vaikeita äänestyksiä. Ryhmämme on Ateenassa, joten minä eilen illalla lensin siltä, että emme boikoitoi budjettivaliokuntaa tietenkään. Yksi yleinen kommentti, ja siis syystä ei voi käsitellä yksityiskohtaisesti Ingegressön asiaa, koska asiasta vastaavat jäsenet ryhmästä me eivät ole paikalla, mutta meillä varmasti on myöhemmin paljon kommentteja. Yksi yleinen huomio, jonka tein siitä, mitä Inge sanoi, ja se on parlamentin vaatimukset. Tietysti niitä täytyy puolustaa, se on selvä, mutta täytyisi myös muistaa, että parlamentti on poliittinen elin. Ja meidän vaatimuksemme ovat pääasiassa siis poliittisia. Emme ole toimenpaneva elin, emme ole hallinnollinen elin. Meidän täytyy löytää tässä tasapaino. Jos mennään liian pitkälle yksityiskohtia käsittelemään, niin sitten politiikan toimeenpanosta tulee vaikeampaa. Eikä pelkästään komission osalta, vaan oman itsemmekin osalta. Meille tulee liikaa siirtoja, tietoja, Eli siinä mielessä kolme tavusta, ei enää riitä jäsentä kohti tarvittaisiin lisää. Täytyy välttää vaaraa siitä, että päädytään mikrohallinnointiin ja, ja menetetään näköpiiristä todelliset poliittiset asiat. Täytyy antaa pelivaraa komissiolle katsoa joustavuutta, tehokkuutta, välttää välttää sellaisia myöhästyksiä, joita, jotka eivät ole välttämättömiä. Se on myöskin tärkeä näkökohta. Eli olen samaa mieltä, tasavallan löytäminen on vaikeata, mutta se täytyy tehdä, koska jos keskitytään vain parlamentin vaatimuksiin kaikissa yksityiskohdissa, niin päädytään tilanteeseen, jossa menetetään näköpiiristä todella tärkeät asiat yleinen viesti vain Engelle. Yritän löytää tässä tasapaino. Kyse ei pelkästään parlamentin vaatimuksista, kyse on parlamentin roolista poliittisena elimenä ja siitä, että löydetään tehokas politiikan toimeenpanojärjestelmä ja siellä tarvitaan tiettyä joustavuutta. Merci Göran, uh, Monsieur Aglund. Haglund. Thank you, Chairman. Despite of that, my... Kiitoksia huolimatta siitä, että minun ryhmäni ei ole Ateenassa, niin mekin olemme hyvin pieni ryhmä tänään monista syistä. Kevätflunssaa ja muuta sellaista. Haluan vain sanoa Ingelle, että keskustelu, joka meillä oli sisäisessä kokouksessamme, jossa varjoesittelijä asiasta vastaava oli paikalla. Hän esitteli kannan, joka oli hyvin identtinen sille, mitä Jörän sanoi. En ole tässä myöskään asiantuntija, enkä käsittele asiaa yksityiskohtaisesti, mutta hän esitteli hyvin Jörnin kaltaisia näkemyksiä. Meidän ajattelutapamme on hyvin sopusuunnassa sen kanssa, että täytyy löytää tämä asianmukainen tasapaino poliittisen vastuun ja mikrohallinnoinnin välillä, joten varmaa, että se tasapaino löytyy. Ja se on myös meidän yleinen lähestymistapamme. Merci beaucoup. Pas d'autres demandes de parole. Haluaisin toisaalta korostaa, mitä Pieran ja aikaisemmin puheen juuri sanoivat. Meidän pitää todellakin valvoa sitä, että parlamentti pysyy poliittisessa roolissaan eikä astu hallinnon varpaille. Eli täytyy löytää tässä uudessa menettelytavassa tasapaino. On esimerkki. Silloin kun Euroopan parlamentti haluaa puuttua liikaa asioiden hallinnointiin, on kyseistä vaikka solidarisuusrahaston tot- käyttöönotosta, menettelytapoja tavoin, josta tänään äänestämme, jossa vaaditaan oikaisevaa budjettia joka kerta, kun rahastoa käytetään, tai sitten jos on menettelytapa, jossa vaaditaan vain siirtoa ja käytetään tätä globalisaatiosopetusrahastoa hyväksi. Nämä menettelyt, jotka otettiin huomioon niin, että niitä tulisi vain varsin vähän vuodessa, mutta kuitenkin niitäkin taitaa olla jo kymmenkunta. Eli voida jatkaa sellaisilla mekanismeilla, jotka velvoittavat valiokunnat puuttumaan asiaan ja lykkäävät lopultakin päätöksentekoa ilman, että mitään poliittista lisäarvoakaan parlamentin kannalta saadaan, koska lähes kaikissa näissä tapauksissa olemme äänestäneet komission ehdotuksen mukaisesti. Joten tällainen ajattelutapa, jolla, jonka mukaan ei haluta sekoittaa rooleja, niin sen kyllä pitäisi innoittaa meitä. Tämä sama koskee varainhoitoasetusta. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille. Aikataulusta meidän pitää siis puhua uudestaan koordinaattoreiden kanssa. Olen saanut kirjeen alueellisen valiokunnan puheenjohtajalta, jos pyritään antamaan lausuntoa. Ja koska heillä on paljon sanottavaa tästä aiheesta, koska Tietysti kohesio ja rakennerahastot liittyvät pitkälti EUn varojen käyttöön, niin meidän sitten pitää koordinaattorin kanssa yhdessä ja Ingen kanssa erityisesti pohtia tätä aikataulun sopeuttamista. Lisäisin, että näinkin arkoitus kysymyksen, niin kuin Inge sanoi, tällä hetkellä teemme työtä e- englanninkielisten tarkastelun pohjalta, mutta sitä mukaan, kun tullaan vaiheeseen menettelytavassa, niin silloin joudumme noudattamaan monikielisyyssääntöjä. Inge, haluatko sinä kommentoida? Ja, vielen Dank. Kiitos näistä kommenteista. Hyvä Jörön, hyvä Haglund. Meillä on samat tavoitteet. Minäkin haluan, että meillä on poliittinen asiakirja, mutta varainhoitoasia asetus on kuitenkin hallinnollinen asiakirja ja pyrin siihen, että tiedämme ylipäätään, kuka käyttää eurooppalaisia rahoja. Ja tässä olen keskittynyt erityisesti äh, vastuullisuuskysymyksiin ja olen tutkinut myös sitä, miten komissio ylipäätään voi tietää asioista, jos se tavallaan ulkoistaa koko budjetin. Eli tässähän tällaisessa varainhoitoasetuksessa komissio on oikeastaan valvontaelin. Ja haluammeko me, me olemme valvontaelimen valvontaelin ja olemme siis niin kaukana kaikesta, että emme saa enää pidettyä kokonaiskuvaa. Haluammeko, että täytäntöönpano tapahtuu yksityispankkien kautta vai haluammeko, että tässä toimitaan ver- verorahojen ja muiden varojen tavoin julkisten pankkien kautta? Eli nämä ovat niitä kysymyksiä, joita me käsittelimme. Olemme yksinkertaistaneet asioita huomattavasti, koska teimme komissiolle varsin tiukkoja määräyksiä siitä, miten esimerkiksi henkilöstökustannuksia, kysymyksiä voitaisiin ratkaista entistä helpommin. Käsittelimme tätä hyvin yksityiskohtaisesti. Ja nyt kun olemme saaneet sel- selkeyttä esimerkiksi jäsenvaltioiden tasolla. Ja jos jäsenvaltiot eivät esimerkiksi täytä tiettyjä kriteereitä, niin silloin syntyy varsin suurta oikeudellista epävarmuutta. Ja myös komission sisällä on pääosastojen välillä eri etuja. Minä haluaisin, että järjestelmä olisi yksinkertainen, mutta itse pohdin, miten ymmärrämme ylipäätään, mitä eurooppalaisille rahoille tapahtuu. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että poliittisiin tavoitteisiin päästiin ja siksi jätämme tarkistuksen siitä, että sanotaan, että täytäntöönpano riippuu aina peruslainsäädäntöasetuksesta tai tekstistä ja tällaista se täytyy kirjata sinne. Ja nyt on ensi kertaa mahdollista se, että voidaan esimerkiksi suoraan siirtää varoja yrityksille. Jos emme jätä tähän tarkistusta, niin silloin rahoitetaan asioita, joista kuulemme vasta jälkikäteen näin tehtäneen. Ja haluaisin vakuuttaa, että kun konkreettisesti tiedetään, mitä voidaan tehdä, niin silloin me puuttua tähän. Ja neuvosto valitti, että kyseessä olisi blanko shekki ja täysin vapaat kädet. Mutta tässä täytyy sel- selkiyttää se, miten toimitaan, kuka toimii. Ja tässä täytyy olla tiettyjä vakuuksia. Ja tässä on paljon teknistä sälää. Esimerkiksi liittyen väliaikaisin 12 osiin. Mutta nämä ovat kuitenkin välttämättömiä asioita, joita täytyy käydä läpi Nämä asiat tulevat usein muista asiakirjoista ja olemme pyrkineet ottamaan mukaan myös poliittiset edut, parantamaan esimerkiksi asiakirjojen avoimuutta budjetin laadinnassa. Tämä on meidän etujemmekin mukaista. Emme ole tässä vielä aivan ihannetilanteessa. Varmasti paljon voidaan vielä parantaa. Ja yhteishallinnossa suuri kiistakapula on uusi hallinnointijärjestelmä. 56 artikla ei ole vielä aivan selvä sen kaikissa moninaisissa seuraamuksissaan. Mutta tässä täytyy olla tarkkana siitä, että muutaman banaalin sanan avulla ei luoda kaaosta. Eli tuen teitä täysin mutta jotkin asiat, vaikka ne kuulostaisivatkin monimutkaiselta, eivät sitä ole. Minulle siis tärkeintä on se, että todella olemme perillä siitä, mitä rahoillamme tehdään. Meidän täytyy vastata tässä äänestäjiemme toiveisiin. Kiitos teille kaikista kommenteista. Olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiin koska tahansa yötä päivää. Ihan koska tahansa olen valmis sel- selvittämään asioita, mutta kuten sanoin, niin kukaan ei tähän asti ole halunnut vielä tietoa oikeastaan mistään. Tämä ei ole mielestäni kiva asia. Mutta emme saa tässä nyt antaa tälle kuoloniskua. Mitä tulee mikrohallinnointiin, siihen olen ole aivan tyytyväinen, mutta uskon, että tällä asiakirjalla voidaan saada meidän e- etujamme todella hyvin toteutumaan – Komissio on pyrkinyt pääsemään eroon vastuustaan ja olisin kuitenkin palauttanut vastuun mielelläni sinne. Et se on tämän, tämän mietinnön ja näiden tarkistusten tavoite. Kiitos. Merci Inge. Donc... Kiitoksia Inge. Voimme nyt vapauttaa Ingen, jolla on muita velvoitteita, mutta me jatkamme niin kuin olemme yleensäkin täällä toimineet. nyt Helga, siirron Helga halusi, että hänkin pääsi aika nopeasti pois. Helga, nyt sinun vuorosi esitellä näitä si- siirtoja. Um, yes, my group is going to Budapest to... Minun ryhmäni lähtee Budapestiin tänään, joten sen vuoksi minun täytyy lähteä aikaisin ja kiitoksia sitten siitä, että saan hoitaa tämän nyt. Tämä siirtopyyntö koskee modifikaatioita talous- ja sosiaalikomitean henkilöstötaulukkoon. Muutos tähän talous- ja sosiaalikomitean asiaan johtaa budjettisäästöihin. Ja toinen muutos on budjettineutraali. Pyytäisin teitä puheenjohtaja alistamaan tämän äänestykseen ja suosittelen hyväksymistä. Boss les, deux en même temps. Siis molemmat samaan aikaan. From uh, my point of view, we can do it like this. Niin voidaan tehdä näin, liippuu kollegoista. Donc, Helga nous a... No niin, Helga esitteli meille tämän aika yksinkertaisen asian ja pyynnön ja äänestämme nyt yhdessä molemmista puolesta. Kiitän vastaan. Kaksi vastaan näitä tyhjät äänet ei ole. Molemmat siirrot on hyväksytty. Kiitoksia Helga. Hän voi sitten lähteä tästä suoraan Budapestiin. Ja toivotamme hänelle hyvää matkaa. Sitten näin ollen voimme palata esityslistaamme. Kohta neljä, vuoden 12 talousarvion valmistelu. Eilen oli trilogi ja annan nyt puheenvuoron ensin Francesca Balzanille, joka esittelee trilogin kulkua ja parlamentin siellä hyväksymiä suuntaviivoja. Francesca. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Eilen pidettiin budjetti suuntaviivoista 2012 kolmikanta neuvottelut, mutta mitään lukuja vielä ei ole joten on helpompi puhua budjetin prioriteeteista. Puhuimme erityisesti painottaen EU 2020 strategiaa ja todella pyrin siihen, että seuraavan talousarvion keskiöön saataisiin tämä EU 2020 strategia. Tässä tämän johdonmukainen pyyntö neuvoston ja komission suuntaan, koska emme voi ajatella mitään keskipitkän tai pitkän aikavälin elvytyssuunnitelmaa, jos emme välittömästi tartu toimeen konkreettisesti ja rakentavalla tavalla. Pyrin myös korostamaan, että hyvä talousarvio kriisin aikoina ei ole sellainen talousarvio, joka nousee tai kasvaa tai laskee sisällöstä huolimatta matemaattisella tavalla, vaan tämä talousarvio on sellainen, että siinä täytyy todella keskittyä sisältöön. Ja tietyt maksusitousmäärärahat eivät välttämättä vastaa sitten lopullista tilannetta, vaan niitä sitten katsotaan sen mukaan, mitä maksuja tulee. Myös sama pätee siis maksusitoumusmäärä rahoihin sen mukaisesti, mihin EU haluaa investoida. Ja sitten nämä siirrot vuosilta, joina maksuja on jäänyt käyttämättä. Tässä pyysin, että meillä olisi lisää ajallista ja horisontaalista joustavuutta ja lisää pelivaraa. Reaktio vaikutti ja siis nythän ei ollut mahdollista keskustella yksityiskohdista, mutta tässä puhuttiin siis investoinneista 2020 strategian. Toistan vielä, että se on kaikkein paras mahdollisuus vastata nykyiseen kriisiin, säästötoimiin ja puheenjohtajavaltio Unkarikin sanoi olevansa periaatteessa yhtä mieltä siitä, että vuonna 2012 tarvitaan voimakasta talousarviota. Ja muistuttaisin vielä, että maaliskuun lopussa me toimimme tässä asiassa. Nyt meidän täytyy valmistautua pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Muistutan tästä, koska aiomme kolmas kuudetta mennessä esitellä väliaikaisen luettelon komissiolle, jotta saamme palautetta ja aiomme myös järjestää kuulemistilaisuuden, jotta tietäisimme, mitkä pilottihankkeet ja valmistelmat eivät toimi, toimi hyvin, mitkä taas ovat olleet menestyksekkäitä, jotta voimme tehdä sitten lopullisia ehdotuksia vuodelle 2012, jotta voidaan välttää se, että nämä ottaisivat käyttöön marginaaleja, jotka ovat jo nyt hyvin niukkoja, ja jotta voidaan todella viedä eteenpäin niitä, jotka voivat todella menestyä, jotta ei käytettäisi resursseja turhaan. Kiitos. Ranska totesi tämän asian erittäin hyvin, mutta tämän lisäksi omasta puolestani sanoisin sen verran, että kyseinen trilogi mitä tulee talousarvioesitystä 2012 oli, kuten tavallista tässä vaiheessa vuotta, ei mitään siis todellista mielipiteiden näkemysten vaihtoa, vaan molemmat puu esittivät tavallaan yksipuolisesti omaa monologian. Neuvosto selitti, minkä takia talousarvion pitää olla mahdollisimman rajoittunut, ja Francesca taas esitteli parlamentin kannan yleisten suuntaviivojen vaiheessa, niin kuin hän sitten todella teki. Myönteistä, kuten Franskakin sanoi, oli, että molemmin puolin pöytää tai kolmen, kolmella puolella pöytää komission mukaan lukien tunnettiin, että pidettiin prioriteettina Eurooppa 2020 strategiaa. Tämä pitäisi helpottaa sopimista prioriteeteista. Sitä vastoin oli turhauttavaa, että tämän tyyppisessä trilogissa meidän vastapuolemme Unkarin puheenjohtajuudella pitävät kiinni siitä, mitä virkamiesten tasolla on päätetty neuvoston sihteeristön toimesta ne sort pas de la langue de bois. He ovat tavallaan siinä jumissa eikä päästä tästä byrokratisesta kielestä eroon. Ja erityisesti minua aika paljon hämmästytti ja tavallaan henkilökohtaisesti minua järkytti sellainen seikka, että minkäänlaista kommenttia ei tullut paitsi no comment silloin, kun käytin kaiken mahdollisen taivutteluvoimani, ja sehän nyt osoittautui rajalliseksi, niin minä vetosin näissä, tässä yhteydessä niin kuin a, toimin kak, kahdestaan jokaisen osapuolen kanssa muutama päivä tai viikko aiemminkin. Siis vetosin sen puolesta, että jotta otettaisiin takaisin käyttöön toimintatapa, joka oli käytössä muutama vuosi sitten ja joka hylättiin sitten muutama vuosi sitten, enkä tiedä minkä takia. Ja keskitettäisiin tämä poliittinen keskustelu budjetin lukuihin toimielinten kesken. Maksumääräsitoumus organe Sitoumusmäärärahoihin ja eikä pelkästään maksumäärärahoihin. Me olemme poliittinen elin, mutta heitä kiinnostavat siis nämä sitoumukset. Poliittiset päätökset näkyvät sitten sitoumuksena, Sitten kun on sidottu näitä määrärahoja, niin jossain kohtaa ne pitää maksaakin. Joten maksumäärärahat ovat vain seuraus, matemaattinen seuraus, juridinen seuraus, joka on aivan pakollista tai mitenkään välttää ne pitäisi sitoumukset, jotka on tehty, pitää jossain kohtaa väkisinkin maksaa niin kuin viime, viime vuosina, erityisesti viime vuonna, kun keskustelimme vuoden 11 talousarvista, niin keskustelu on keskittynyt maksumäärärahoihin. Ja tänä vuonna sitten olemme aivan mahdottomassa tilanteessa, koska aikaisempien päätöksen pohjalta ja kun on otettu, käyttöön, on otettu käyttämään rakennerahastojen määrärahoja ja menoja menee tähän elvytyspakettiin, kun pitää tukea suhdannetilanteessa, suhdannetilannetta kriisin aikoihin Euroopassa. Nyt juuri sitä maksumäärärahoja nostetaan. Tai ne nousevat nyt vuonna 2011. Sama koskee ensi vuotta, vuotta 2012. Ja jos jatkossakin käytän sitä julkista kielenkäyttöä, sanotaan, että tarvitaan budjettisäästöjä kaikissa jäsenvaltioissa ja samoin EUn budjetissa, joka pitää näyttää esimerkkiä. Siinä pitää myös soveltaa rajoituksia ja keskitytään maksumäärärahapuoleen, niin silloin joudumme aivan absurdeihin ristiriitaisuuksiin. Yritin tätä esittää julkisesti, koska kerran tämä oli julkinen tilais, tai, tai, tai tämä on nyt julkinen tila, kokous tänään, ja minua hämmästytti ja olin pettynyt, kun näin, että minun vetomuspuheenvuoroni ei herättänyt minkäänlaista kommenttia. Ei tuen sanoja eikä edes arvostelua. Kaikki ovat aivan mykkejä, au, mykkiä autistisia, siis nämä kaksi muuta toimenintaa. Halusin tämän teille kertoa. Pitäisi tietää se, että pari minuutin päästä me joudumme tekemään päätöksen maksun määrärahoista tälle vuodelle ja sitten tätä poliittista ristiriitaa kuvataan tilanne, tilanteessa, jossa nyt olemme ja tietysti muitakin tulee. Ja pitääkin va- mm, alkaa jo odottaa sitä, viittaan siihen mitä komissaari Lewandowski sanoi, ja kaikkien niiden tietojen olemme saaneet 12 vuoden talousarvioesitystä, niin komissio joutuu juuri sitä syistä ehdottamaan meille maksumääräinen nostamista. Se voi olla huomattakin prosenttiosuus, vaikka kyseessä on vain poliittisten päätösten toteuttaminen, jotka on tehty jo aikaisemmin. Minulla on useita puheenvuoropyyntöjä. Ensin herra Bokos. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Lyhyt huomio. Haluaisin ilmaista suuren pettymykseni valiokunnan kokouksessa siihen, että pienten ryhmien koordinaattorit suljettiin pois kolmikantaneuvotteluista eilen miten voimme täyttää edes vähimmäisvelvollisuutemme ryhmiämme kohtaan, että pitäisi kertoa heille luotettavaa tietoa, jos meidät suljetaan pois tärkeistä kokouksista, joten todellakin toivon, että tämä tapahtui viimeisen kerran. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten Salvador Garriga. Gracias, presidente. Eh, como coordinador... Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn koordinaattorina haluaisin ilmaista tukeni puheenjohtajan kommenteille äsken puhumatta päätöksestä, joka meidän pitää myöhemmin tehdä 2011 maksumäärärahoista. Erityisesti puhun nyt kollega Balsanille, joka on 12 vuoden esittelijä tilanteesta tulee varsin vaikea. Meillä on ollut ensimmäinen trilogi eilen. Euroopan komissio selkeästi ilmaisi, että enemmän käytetään maksumäärärahoja 2012 ja 2013 kuin vuonna 2011. Ja vuonna 2011 me tiedämme, että sitoumusmaksumäärät ovat täysin riippumattomia, jotta voidaan vastata velvoitteisiin, jotka juontavat monivuotisista sopimuksista erityisesti rakennerahastojen kohdalla, mutta sama koskee niinkin vähäisiä rahoituksia kysymyksiä kuin solidarisuusrahasto. Joten näin ollen esittelevät niin meidän pitää välttää se, että lokaku, marraskuussa tänä vuonna saamme jälleen yksipuolisen julkilausuman neuvostolta. Ja näin neuvosto yksipuolisesti vähentää maksumäärärahoja tasolle, joka estää minkäänlaisen toiminnan. Näin ollen toimielinten välinen julkilausuma tarvitaan, että voidaan varmistaa maksu, lisämaksumäärärahat silloin, kun ne ovat tarpeen. Neuvosto ei ole tätä noudattanut, tätä päätöstämme, joka on aikaisemmin tehty, joten teidän pitää ottaa huomioon tämä heidän strategiansa. Meidän ryhmämme tukee täysin tässä asiassa tällaista toimintatapaa, koska pidämme tätä erittäin vakavana. On mahdotonta toteuttaa yhteisöä talousarviota, jos maksumäärärahat ovat riittämättömiä, jotta voidaan täyttää edes perusasioita. Haluaisin muistuttaa toisenkin asian, jonka komission jäsen Lewandowski otti trilogissa esiin. Niin kuin ITRE-ohjelman kohdalla tässä ITRE-ohjelma on tullut selväksi, että 2010 maksumäärät ovat loppuneet lopullisesti ja näin ollen mikä tahansa päätös rahoittaa ITER-projektia tapahtuu vuoden 12 talousarviossa. vaikea löytää se lisää maksumäärärahoja Iteriä varten jatkossa, mutta joka tapauksessa unionin sitoumus vaatii, että maksumäärärahoja löydetään. Sitten tämänhetkinen budjettivuosi, joko tästä tältä vuodelta tai sitten ensi vuodelta pitää löytää rahaa. Ja siihen tietysti liittyy lisävaikeus jotta voidaan täyttää tämä sitoumus. Teillä on todellakin vaikea tehtävä edessänne, mutta uskon, että ainakin maksumäärärahojen kohdalla voimme laatia yhteisen strategian kaikkien ryhmien kesken. Merci, mon cher collègue. Elga. Kiitoksia. Sitten Helga, joka on vielä paikalla. Like to start with... Kiitoksia. Haluaisin aloittaa huomiolla, että olen samaa mieltä herra Pokrosin huolista, että ei ole paras tapaa sulkea pois pienten ryhmien koordinaattorit tri- trilogeista. Puheenjohtaja, sitten teidän ehdotuksestanne keskittyä tähän sitoumusasiaan. Mielestäni se on tärkeä, hyvä ja fiksu ajatus. Ja pahoittelen sitä, että neuvostossa oli tätä autismia tässä suhteessa. Se tietysti heijastaa sitä poliittista ongelmaa, joka meillä on, mutta meidän näkökulmastamme, kun otetaan huomioon se, että komissio totesi, että tietysti maksumäärärahat ovat sellaiset, että täytyy keskittyä sitoumuksiin. Sitä linjaa täytyy noudattaa. Solidarisuusrahastosta täytyy antaa täysi tuki sille, että vaaditaan viime vuoden maksu deklaraatioita ja sitten itse pieni kommentti. Ei ole varmaan yllätys teille, että me vihreinä vastustamme tällaisia investointeja, koska pidämme sitä riskialttiina teknologiana ja täytyy ainakin olla varmuustestejä, koska tietysti fuusioreaktorin ydinjäte ongelma on ratkaisematta. Kun otetaan huomioon budjettiongelmat ja koko keskustelu, ja tiedän, että minun maassani se on kehittyneempää kuin Raskassa ja muissa maissa, mutta me eurooppalaisina meidän täytyy ongelmaa yrittää hoitaa. Eikä pitäisi pelkästään noudattaa komissiolinjaa ja löytää rahapudjettiin 2012, vaan että olisi yleisempi lähestymistapa näiden teknologioiden ongelmiin. Oui, merci. Euh, Kiitoksia Helga. Vastaan ehkä heti, muutkin ehkä saman kommentin, nimittäin delegaation kokoonpanosta trilogissa. Minua hiukan nyt hämmästyttävät nämä kommentit eri puolta. Mehän vain sovellamme yksimielisesti tehtyjä päätöksiä koordinaattoreiden kokouksessa 10. helmikuuta 2010. Sehän on perinnekin budjettiasian valiokunnassa. Sinä päivänä me päätimme siitä, miten budjettivaliokunta on edustettuna kaikissa ulkopuolisissa kokouksissa mukaan lukien trilogit, mutta myös tutkimukset, kuulemiset, konsultaatiot ulkoasiain valiokunnan kanssa ja ulko- YTP-työryhmän kanssa valtuuskunta on samantyyppinen kuin ITERin kohdalla ja niin edelleen. Me olemme päättäneet erittäin vanhan käytännön mukaisesti, että parlamentin valtuuskunnassa on mukana, tai siinä on tietysti mukana budjettivaliokunnan val, valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijät. Piste. Ja jokainen ryhmä, joka haluaa, voi saada edustajan mukaan virkamiestasolla tai avustajan tasolla. Mut, ja täytyy ymmärtää, että trilogissa voi olla vain yksi puheenvuoron käyttäjä parlamentin puolelta ja vastapuolella toimitaan aivan samoin. Yksi ainoa poliitikko, joka neuvoston puheenjohtaja ja komissiosta vastaava komissaari. Piste. Näin on. Ja koska näin on, viime vuoden ajan koko ajan olin tarkkana ja jatkossakin toimin tänä vuonna samalla tavalla, että joka kerta kun on tärkeä poliittinen trilogi, niin haluamme muitakin poliittisia edustajia pöydän ympärille ottaen huomioon aiheet, ja niin kuin herra Voskos ehdotti, niin he ovat silloin hiljaa. Näin me teimme, emmekä kuitenkaan ole edes hiljaa, jokainen saattoi ilmaista kantansa, koska tavallaan tämmöinen ensisovittelu parlamentin puhemiston kanssa, kun esitimme yhteistä kompromissiamme ja sovimme siitä ottaen huomioon parlamentin 2012 arviot. Uskon, että voimme jatkaa samalla tavalla. Hyvä. Sitten herra Heglund. Chairman, at this stage I don't have Puheenjohtajassa tässä vaiheessa ei ole paljon lisättävää. Ymmärrän puheenjohtajan näkökohdan ja tietysti arvostan lupausta jo eiliseltä tästä edustusasiasta ryhmittäin ja arvostan, että ALDE-ryhmässä arvostamme sitä, että olette luvannut, että poliittisesti tärkeissä trilogiassa kaikki ryhmät voivat olla edustettuina. Henkilökohtaisesti minulla on vielä se tunne, että kun katsotaan mitä helmikuussa päätettiin, että ainakin henkilökunnan tasolla ryhmien läsnäolo pitäisi olla varmistettuna. Tietysti on outoa, jos 20 ihmistä siellä puhuu. Meillä on yksi puhuja, joka on esittelee, se on tietysti ihan ilmeistä, mutta tietysti voisi olla koordinaattorit paikalla sanomatta mitään. Vaikka me ovat tietysti hyvät ja tietoa välittävät. Sitten lähes koordinaattorin kesken pitäisi tästä lähestymistavasta vielä keskustella uudestaan varmaankin. Pienillä ryhmillähän se on ongelma, mutta arvostan puheenjohtajan eilistä lupausta. Olemme siihen tyytyväisiä. Merci mon cher collègue. Göran Ferm. Uh, thank you. Uh, first on, on trilogue. Kiitoksia trilogeista. En käsittele asiaa syvällisemmin, mutta tietysti kaikkien täytyy miettiä tätä tie- tiedovirtaa. Eivät kaikki voi siellä olla, sehän ei olisi järkevä formaatti, mutta ehkä tiedon kulkua voitaisiin parantaa. Kaksi kommenttia. Yleinen asia maksusitoumuksista ja maksumäärärahoista, se on hyvin tärkeä. Olen samaa mieltä Helga ja muiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että prioriteettimi on ollut kunnianhimoisissa sitoumuksissa, mutta on tietysti ongelma siinä, koska se mitä voidaan nähdä neuvosto viime vuonna oli aika antelias sitoumuksessa. Ne hyväksivät parlamentin linjan siinä, mutta he ovat hyvin ankaria maksumäärärahoista, ei yhtään lisää. 2,91 prosentin lisäksi ei mitään. Ja tästä tulee sitten kasvava ero sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä. Ja valitettavasti neuvosto haluaa katkaista yhteyden niiden välillä. Jos päädytään tilanteeseen, jossa he kieltäytyvät maksumäärärahoista, keskittyvät politiikkojen ei-toimeenpanoon, vain jotta löydetään keinoja maksaa heidän omista prioriteeteistaan. Silloin ollaan poliittisessa sekasotkussa. Tätä pitäisi miettiä enemmän kuin sanoa vain, että maksusitoumukset ovat prioriteettimme, mutta mitä sitten, jos niitä ei koskaan toteuteta? Asia vaan roikkuu ilmassa, joten täytyy todellakin miettiä niiden välistä yhteyttä, määrärahat ja maksusitoumusmäärärahat. Eikä sanoa pelkästään Okei, kunnianhimoiset sitoumukset sitten ollaan tyytyväisiä. Niin helppoa ole. Meillä on suurempia ongelmia kuin se. Sitten ITERistä. On oikeastaan aika turhauttavaa, kun ollaan tilanteessa, jossa tällaisessa on niin oikeudellinen taistelu. Voidaanko käyttää 2010 marginaaleja vai ei? Meillä olemme vielä sitä mieltä, että voi. Mutta neuvoston oikeudellinen yksi sanoo, että ei voi. Meille yksi asia on aika selvä. Emme välitä siitä, että voidaanko löytää käyttämättä tätä liikkumavaraa 2010-2011 vai pitäisikö löytää tuoretta rahaa 2012 vuodelle, mutta yksi asia on selvä. Emme hyväksy uudelleenkohdistamista muista prioriteettikohdista puiteohjelmassa seitsemännestä. Ei se ole järkevää kohdentaa uudelleen suuria summia, melkein puoli miljardia euroa prioriteetista, joka on tutkimus, ja tuotekehitys ITERissä. Sitä ei voida hyväksyä, mutta aina voidaan keskustella siitä 2010, 2011 vai 2012, mutta uudelleenkohdentamisasia on vielä ratkaisematta ja hyvin kiistanalainen meidän kannaltamme. Euh, euh, Pari kommenttia maksumääräystä ja maksustomusmääräystä. Ehkä tämä asia pitäisi ottaa esille varainhoitoastoksen yhteydessä, koska itse asiassa Maksumäärärahat ovat tällaisia pakollisia menoja. On poistettu ero, jota aikaisemmin puhuttiin pakollisiksi ja ei-pakollisiksi menoiksi, mutta itse asiassa maksumäärät ovat pakollisia menoja. Ja Jörn on ihan oikeassa. Jos me korostamme sitä, että poliittisessa keskustelussa pitää keskittyä maksumäärä sito, maksusitoumusmäärärahojen, siinä ei ole mitään järkeä, ellei niitä pidetään myös pakollisena maksumäärärahoina ja maksuna. Jos sitä vastoin neuvosto erottaa täysin nämä 12 ja pystyy tähän, niin silloin olemme aivan katastrofaalisessa tilanteessa, täysin epätodellisessa tilanteessa. Ja tästä asiasta voimme ehkä pyytää esittelijä varainhoitoastuksesta käsittelemään. Iterin kohdalla keskustelu on päättynyt, koska 2010 neuvottelut vietiin loppuun ja nyt sitten pitää nähdä ja katsoa, ehdottaako komissio jotakin ja mitä se ehdottaa vuodelle talousarviolle 12. Keskustelu voi alkaa uudestaan, niin kuin Helkakin sanoi, kun hän muistutti oman ryhmänsä kannasta 2012, 2012 puheenjohtajuudessa. Laslo Surjan. Köszönöm, elnök úr. Én is először ehhez a témához szeretnék hozzászólni. Kiitoksia. Minäkin halusin kommentoida erästä asiaa. Jos neuvosto neuvotteluiden aikana tekee ehdotuksen, joka pyrkii siihen, että käyttää maksumäärärahoja. Onko tässä joku tekninen ongelma? Kysy puheenjohtaja Ranskaa. Ranskan tukka se toimii. Onko muita ongelmakieliä? Vai Ranska toimii? Voilà, là ça y est. J'entends à nouveau. Nyt kuulen taas uudestaan. Lashlo. Akkor elkezdem újra, ha a... No, aloitanpa vielä alusta. Jos neuvosto siis haluaa leikata dramaattisesti maksumäärärahoja, niin silloin meidän täytyy puolustautua budjettineuvotteluissa. Jos olemme sitä mieltä, että maksut o, niitä ollaan laskemassa sellaiselle tasolle, jota ei voida hyväksyä. Ja näin oli viime vuonna. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, keskustelussa ei ensisijaisesti ole kyse pitkän aikavälin sitoumuksista, vaan keskitymme maksumäärärahoihin, tai meidän oli pakko näin tehdä. On kuitenkin myös muita asioita, joita kollegat ovat jo ottaneet esiin. On hyvin mielenkiintoista että jos suunnittelemme monivuotista rahoituskehystä, niin keskitymme yleensä aina ensisijaisesti maksumäärärahoihin. Jos saamme sovun aikaan, pääsemme yhteisymmärrykseen, niin silloin maksumäärärahat ovat oikeastaan paljon pienemmät kuin todellinen tarve. Ja jos vertaamme sitoumusmäärärahojen ja maksujen äh, suhdetta, niin silloin sitoumukset ovat aina paljon suurempia kuin koko budjetti. Eli tässä syntyy jo jännite tavallaan alusta pitäen. Ja voi syntyä tilanne, jossa jäsenvaltiot haluavat toteuttaa maksujen, mutta katto on jo saavutettu, niin silloin neuvosto lähtee sammuttamaan tuulta marginaaleista. Ja meidän täytyisi löytää nyt tasapaino maksujen ja sitoumusten välillä. Tämän täytyy olla asian keskiössä, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä käydään neuvotteluja. Puheenjohtaja sanoi olevansa tyrmistynyt myös siihen, että neuvosto ei millään tavalla reagoinut puheenjohtajan järkeviin huomioihin. En tiedä kuitenkaan, mikä tilanne nyt menettelytavan suhteen on. Esimerkiksi RAL, maksamaton kuinka paljon niissä täytyy kuora tilannetta umpeen – mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio haluaa nostaa kanteen tätä koskien EUn tuomioistuimessa. Näin ei vielä koskaan ole ollut, koska mm, maksujen siirroilla on voitu tehdä tällaisia kosmeettisia korjauksia, mutta eihän tämä merkitse sitä, että tilanne olisi täysin hallinnassa. Jos katsomme, miten neuvosto reagoi? No se ei voinut oikeastaan reagoidakaan mitenkään, koska, koska se edusti, tai sillä ei oikeastaan ollut puheenjohtajavaltiolla mandaattia reagoida, ja siksi heidän oli pakko tyytyä hiljaiseen hyväksyntään tai pelkästään hiljaisuuteen. ei ollut oikeassa. Hän oli sitä mieltä, että pienten ryhmien koordinaattorit jätettiin trilogin ulkopuolelle, mutta tämä koski kaikkien ryhmien ko- koordinaattoreita. Salvador Garriga Pojedo oli läsnä, mutta hän oli ainoastaan korvaamassa esittelijää. Hän ei ollut paikalla koordinaattorin ominaisuudessa – ja sosiaalidemokraattien eikä myöskään kansanpuolueen esittelijät päässeet paikalle, eivätkä Saksa, Ranska eikä Iso-Britannia jäsenvaltiona olleet paikalla. Ja käytäntö on aikaisemmin ollut mielestäni aivan järkevä. Eli puheenjohtajan ja esittelijöiden tulisi osallistua tällaiseen kolmikantaneuvotteluun, mikäli kyseessä ei ole äärimmäisen tärkeä kolmikantaneuvottelu, eikä kaikkien tulisi olla läsnä. Jos kyseessä on tärkeämpi kokous, silloin puheenjohtaja voi täydentää läsnäololistaa ja kuten Alden edustaja sanoi, niin muut koordinaattorit voisivat olla paikalla mutta he eivät käyttäisi puheenvuoroa. Olisihan se nyt naurettava, kuten täällä sanottiin, että 20 parlamentin henkilöä sitten toisivat kantojaan läpi, kun yrittäisimme saada kantojamme esiin neuvoston ja komission suuntaan. Kaikki isot ryhmät ovat aina vaatineet sitä, että asiantuntijat heidän tulisi voida osallistua ilman puheoikeutta näihin keskusteluihin. Näin voi saada paremman käsityksen asioiden kulusta. Ja jokaisella ryhmällä varmasti on asiantuntijoita, jotka voivat sitten vetää lankoja yhteen ja kertoa muille, mitä kolmikantaneuvotteluissa tapahtui. Itse tuen puheenjohtajan avokätisyyttä jos tästä ei syntyisi mitään ennakkotapausta sellaiselle, että sitten jatkossa delegaatiossa me olisi aina seitsemän tai kahdeksan ihmistä. <laughs> Puheenjohtajan anteliaisuus ei ole mikään ennakkotapaus sitten, herra Arton. Voorzitter, dank u wel voor de update eh, over de trialoog. Um, wat betreft de... Kiitos puheenjohtaja. Vielä tästä kolmikantaneuvotteluista. Mitä tulee rahoituksellisiin velvoitteisiin, niin voidaan pohtia, olivatko edellisen vuoden sitoumukset kaikki hyödyllisiä. Mutta meidän täytyy pitää kiinni sopimuksista, meidän täytyy herättää luottamusta ja täällä on sanottu, että budjetissa täytyy tehdä säästöjä. Lewandowski oli esimerkiksi Alankomaiden parlamentin vieraana ja oli, tilanne oli hieman nolo koska siellä puhuttiin mahdollisesta eurooppalaisen veron käyttöönotosta ja siitä, että saataisiin vielä enemmän tuloja, eikä säästettäisi lainkaan. Tämä ei kuulostanut mitenkään hyvältä, vaan menopuolella pitäisi juuri säästää. Sen tulisi olla kaiken keskiössä. Pardon, excusez-moi, j'attendais la traduction. Merci. tässä tulkauksen lopumista. Sitten Rova Andreasen. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt haluaisin olla kyllä eri mieltä teidän kanssanne tästä keskustelusta koskien maksumäärärahoja ja maksutomuusmäärärahoja. Ensin elämässä päätämme, mitä voimme maksaa, mitä haluamme maksaa, ja sitten sitoudumme tähän. Ja tällainen menettelytapa pitäisi olla budjetissakin käytössä. Viime vuonna neuvosto saneli meille tämän menettelytavan käytön, emmekä ymmärtäneet, että näin juuri tapahtuu, erityisesti kriisin aikoina – ei ole älykästä painosta tässä maksutoumusmäärärahoja ihmiset ovat huolissaan siitä, mitä heillä on taskussa ja mitä he joutuvat maksamaan. Öö, tämä seuraa toisen tapa öö, asia, jonka olen usein kuullut sanovattaan tässä valiokunnassa ja muuallakin, että EUlla ei ole budjettivajetta. Tietenkään sillä ei ole budjettivajetta, mutta EU päättää, mitä haluaa käyttää, ja sitten he pyytävät rahaa jäsenvaltiolta. Ei näin ole kansallisissa budjettimenettelytavoissa. Kansalliset hallitukset joutuvat päättämään talousarviosta ja menoista, ja sitten heidän pitää etsiä nämä rahat jostain. Eivät he voi vain pyytää rahaa. Heidän pitää todellakin löytää konkreettista rahaa. Mitä tulee pienten ryhmän osallistumiseen, niin olen nyt kyllä pahoillani. Tämä, kun tämä päätös tehtiin, se ei ollut demokraattinen. Minusta meidän pitäisi korjata tämä menettelytapa. Viime vuonna monet meistä pienissä ryhmissä emme voineet olla läsnä eri neuvotteluissa, joissa keskusteltiin talousarviosta. Mielestäni tämä on epädemokraattista. Siinä kaikki. Kiitos. Je Pahoillani, Rova Tämä oli kyllä aivan demokraattinen päätös. Demokratia ei tarkoita sitä, että päätetään yksimielisesti. Se tarkoittaa sitä, että äänestetään enemmistön pohjalta. Ok. Kaikki päätökset tehtiin demokraattisesti ja avoimesti. Minulla on muitakin puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta. Herra Ferm, Ferm onko teillä tästä? Would like to make two comments. Kaksi kommenttia Rova Andreas, Andreas Sekselle. Mikä on trilogian kokoonpano? Jokaisessa lainsäädäntötrilogissa normaalia on, että esittelijät ja puheenjohtaja meitä edustavat eikä kukaan muu. Tietysti käytännöstä syystä, koska se on neuvottelu siellä käynnissä. Se ei ole parlamentin äänestys siellä trilogissa, se on neuvottelu, jossa tarvitaan ottaa huomioon käytännön asiat. Se on ihan järkevää. Ongelma oli viime vuonna, koska silloin se tarkoitti sitä, että kaikki ne, jotka edustivat parlamenttia, tulivat samasta poliittisesta ryhmästä, ja se saattaisi olla ongelma, että kaikki ovat vain yhdestä ryhmästä. Mutta täyttä edustusta ei voi olla trilogissa. Se tekisi siitä jotain ihan muuta kuin mitä sen pitäisi olla. No toinen asia. Rova Andreasen sanoi, että EU päättää sitten vaan, rahan täytyy tulla Eihän se ole totta. Siinä ei oteta ollenkaan huomioon rahoituspuitteita. Meillä on enimmäismäärät asetetaan joka vuosi, joita ei voida ylittää omillamme. Se on ihan varmaa. On sitten moninkertaiset enimmäismäärät, ne on sitoumuksille, omille varoille niin edelleen. Eikä sitä voida muuttaa omasta päätöksestämme. Tämä on ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa omien varojen järjestelmä on ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa ja heillä kaikilla on veto-oikeus. Ei tätä voi olla ottamatta huomioon ja sanomaan, että me päätämme budjetista ja sitten vaan vaadimme rahat. Ei se ole totta. Alors, euh, c'est toujours <laughs> en réaction, euh, Reimer. Reimer, James Grumpilta puheenvuoro. Haluatko sinäkin puhua tästä? No ensin sitten James, sitten Reimer. Uh, firstly on procedure. Ensin menettelytavasta Alain, mielestäni sinä olet aivan oikeassa, olet kuulunut pidempään suuressa ryhmässä kuin minä olen ollut pienessä ryhmässä tässä parlamentissa, niin aina on ollut niin, että trilogissa edustajana on puheenjohtaja ja esittää niin kuin Jörän sanoi, näin pitää olla jatkossakin muutosta. Muuton jokainen haluaa lähettää edustajansa joka ikiseen yhteyteen. Tätä ei pidä mitenkään muuttaa. Kuitenkin meidän pitää selventää uutta menettelytapaa, joka kuuluu sovittelumenettelyyn, koska tässä oli hiukan hämmennystä vuoden lopulla. Nimittäin kuka kenellä on oikeus mennä sovitteluun, kellä ei. Yle Yleensä 27 jäsentä oli mukana, ymmärsin sen, mutta ei aikana ollut selvää, että nämä jäsenet voivat myös osallistua, jos emme nyt voi selventää tätä asiaa, minne jäsenet voivat mennä, minne taas eivät voi mennä, niin että sitten lopulta kerrotaan budjettivaliokunnalle ja sovitaan tästä asiasta ja tiedetään, mistä päätetään. Sitten itse asiasta maksumäärärahat ja maksuttomuusmäärät on tällainen loppumaton saaka, niin kuin Raimer hyvin tietää, joskus on sitoumuksesta maksut tulevat ja sitten sitoumuksella on valtavasti rahaa, ole siihen tämä ei ole mitään uutta. Näin aina käy rahoitusnäkymien lopussa, kun rahaa on palautettu maihin ja rahaa ei sitten olekaan kun on rahoitusnäkymien loppuvaiheessa. Joku keino tähän pitää löytää, siis muut jäsenvaltioista puuttuu rahaa, jäsenvaltiosta maksaa enempää, enemmän kuin ne pystyvät. Näin tulee olemaan jatkossakin. Ja, Raimer. Kiitos. Liittyen tähän poliittisen päätöksen päätöksentekoon maksuista ja sitoumuksista, kuten Jörgen James sanoivat, meidän täytyy todella työstää tätä asiaa. Miettiä, mihin suuntaan lähdemme, koska tämä eron kehitys on ollut todella valtaisaa ja se vaikuttaa myös budjetin suunnitelmallisuuteen ja tekee tilanteesta sellaisen, että se ei ole enää uskottava. Sitten toinen asia. Haluaisin muistuttaa siitä, että jotakin vuosia sitten meillä oli tilanne, jossa kun neuvoteltiin monivuotisesta rahoituskehyksestä, ajatellaan tässä esimerkiksi Agenda 2010, niin silloin oikeastaan puheenjohtaja ja esittelijät yhdestä ryhmästä käytännössä hoitivat kaiken. Sitten vastauksena syntyi kolmikantaneuvotteluissa ryhmien tavallaan inflaatio ja samoin sovittelussa. Tämä liittyy nyt ainoastaan koordinaattoreiden läsnäoloon vaan myös esittelijöihin ja varjoesittelijöihin, vaan jokaisesta ryhmästä oli yksi, kaksi tai jopa kolme avustajaa ja sali oli aina täynnä ihmisiä, eikä tähän mallin voitu jatkaa. Ja haluaisin muistuttaa, että monivuotisessa rahoituskehyksessä on tehty sääntöjä esimerkiksi koskien ulkosuhdehallintoa, jossa noudateltiin tiettyjä delegaatio koskevia sääntöjä ja sovittiin, että halutaan, että kaikki ryhmät, joita ne saavat tietoa, voivat olla läsnä, jotta he voivat myös tarkastaa, että neuvottelijat toimivat mandaatin mukaan. Näin myös tehtiin. Kolme kantaneuvotteluissa siis puheenjohtajan ja esittelyiden rooli on se, että he tuovat esiin sen kannan, joka on pitkissä alkukäsittelyissä saatu aikaan. Näin ei ollut vielä 10-15 vuotta sitten. Eli ensin valmistellaan ja sitten on mahdollisuus myös palata siihen. Ja siksi trilogi valtuuskunta täytyy rajata tarvittavalla tavalla – ilman, että vaikutusmahdollisuudet, joita ryhmillä on, rajoittuvat liikaa. Joskus meillä on isojen ryhmien edustajia, joskus taas pienten, mutta eivät he puhu poliittisen ryhmien nimissä, vaan valiokunnan nimissä, ei mitään muuta. Ja solidarisuusrahasto, kun se oli esillä, niin silloinkin olin läsnä. Minä en ollut, en ollut läsnä, koska uskoin, että edustajamme edustajat meitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Eh, arvon edeltäjäni huomaankin nyt, että tämä anteliaisuuslainausmerkeissä min, minun taholtani siis aiheuttaa tällaista sekannusta. Olen tuolla taas varsin avokatinen. Yritämme kuitenkin hoitaa tämän kysymyksen mahdollisimman hyvin. Sitten viimeinen kysymys maksumäärärahoista ja maksusitoumusmäärärahoista. Jatkan siitä, mitä Ruva Andreas sanoi. Niin tietysti. Tärkeähän on loppujen lopuksi rahat, jotka on todellakin käytetty. Mutta sitten kun on päätetty Siis kun on päätetty käyttää rahaa johonkin, kun on allekirjoitettu ty- hanke, työt on suoritettu ja virkamies on palkattu, niin pitää maksaa. Ja nyt me olemme sitten siinä tilanteessa, jos on päätetty käyttää. Nämä työt on tehty, virkamiehet on palkattu ja sitten neuvosto on että ei olekaan enää muuten rahaa. Tämä on aivan absurdia. Joten tietysti pitää neuvotella maksusitoumusmäärärahoista sen pohjalta, kuinka paljon on valmis maksamaan menopuolella. Mutta sitten kun sitoumuspäätös on tehty, niin silloin on kyllä velvoitettu maksamaan. Sehän tässä on pienenä ongelma Ja mielestäni meidän pitää päästä tästä ongelmasta eroon. Tänä aamunakin puhuimme tällaista ristiriitaisuuksista, jotka ovat typeriä ja kuitenkin niitä ei voi välttää. Ja tulkitsen tämän neuvoston hiljaisuuden koskien tekemäni kommenttia eilen niin, että itse asiassa olemme nyt aivan samassa tilanteessa kuin viime vuosina, erityisesti viime vuonna, osapuoli, neuvotteluosapuoli edessämme neuvostoa edustaen ei ole neuvottelukumppani, jolla on poliittinen mandaatti vaihtaa kantoja parlamentin kanssa. Itse asiassa meillä on vastapuoli, joka on sidottu virkamiesten päätöksin. Ja me olemme poliitikkoja, me neuvottelemme siis virkamiesten kanssa. Enkä halua itse ollenkaan arvostella virkamiehen, olen itsekin ollut varamistossa virkamiehenä tunnen suurta heitä kohtaan, mutta heidän tehtävänsä ei ole johtaa, heitä kiinnostaa vain maksut. Se on tällaista kirjanpitäjän järkeilyä. Ja me olemme poliitikkoja ja ikävä kyllä meidän menettelytavoissamme me emme saa aikaan todellista keskustelua ja lopultakin neuvottelut ovat poliittisia neuvotteluita kuin vasta ne menettelytavan lopussa, koska sitten kun, on äänes, vasta sitten kun neuvostossa on äänestetty. Ja ensimmäisen vuoden alkupuolella meillä ei ole todellista poliittista keskustelua huolimatta omista ponnisteluistamme. No niin, hyvät kollegat, nyt tämä keskustelu päättyy. jota me ainakin täällä valiokunnassa voimme käydä. Ja nyt kuulittekin Franska Balsanin vetomuksen ja pyynnön koskien ja aivan erityisesti pilottihankkeita valmistavia toimia ja hän haluaa teiltä ehdotuksia niihin mahdollisimman nopeasti niin, että voi pitää kiinni aikataulusta, jonka hän meille myös esitteli. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on... Poistimme kutosen ja seiskan kohtaa kahdek, anteeksi, yhdeksän, Lisätalousarvioesitys 2011 numero yksi. Konkreettinen esimerkki ongelmista, joita meillä on johtuen maksu sitoumusmäärärahojen tilanteesta. Esittelemme ikävä kyllä ei voi olla paikalla. Sidonia Jedrzebska, Hänellä on todella vakavia perheongelmia ja koko budjettivaliokunnan nimissä haluaisin ilmaista meidän haluamme toiveemme, että hänen pienen lapsensa, joka on nyt sairaalassa, pian paranee. Ja koska hän on poissa, Salvador Garriga tarttuu tähän kysymykseen ja esittelee tulokset trilogista. Ja sitten hän myös esittää konkreettisen ehdotuksen tämän pohjalta. Salvador. Gracias, presidente. Es difícil eh, sustituir a la... Kiitoksia puheenjohtaja. On vaikea nyt tässä hypätä esittelijän saappaisiin tässä aiheessa, koska aihe on hyvin ristiriitainen ja monimutkainen ja siihen liittyvät kahdenlaisia etuja. Ensinnäkin budjettiintressit, jotka vastaavat tämän valiokunnan jäsenten etuja. Ja sitten meillä on poliittiset intressit ajettavanamme. Jos katsomme pelkästään budjettiin liittyviä intressejä, niin ne tulivat tässä jo esiin aikaisemmissa kokouksissa. Negatiivinen varauma, varaus ei ole hyväksyttävä vaihtoehto. Jo vuosia sitten hylkäsimme samoista syistä tämän asian kuin nyt. Mutta meistä negatiivinen varaus on asia, jota ei vuoden alussa tulisi käyttää sellaiseen tavoitteeseen, johon liittyy solidaarisuus- ja kiireellisyyskysymykset. Eli kyseessä on solidaarisuusrahasto. Meistä oli siis ihanteellinen tilanne, että neuvosto todella pitäisi kiinni, aivan kuten aikaisemminkin toimielinten välisestä sopimuksesta, niin antaisi tarvittavat määrä rahat käyttöön tilanteisiin, joissa niitä tarvittaisiin. Ja jos tapahtuu jotakin odottamatonta, niin sitä ei tässä näy. No tästä kiireellisyydestä ja ennakoimattomuudesta ja tarpeista huolimatta neuvosto siitä huolimatta, että komissio sanoi, että 280 miljoonaa tarvittaisiin uutta rahaa, niin neuvosto ei saanut aikaan kyllä suurta enemmistöä tässä asiassa ja silloin otettiin käyttöön negatiivinen varaus. Yleensä näissä tilanteissa sovelletaan uuden rahan, tuoreen rahan periaatetta, joilla vastataan uusiin sitoumuksiin, mutta neuvosto sanoi, että valtuuskuntien kantaa neuvostossa oli mahdotonta muuttaa. He siis va- he vastustivat tätä voimakkaasti. Ja samoin meille sanottiin, että hyvinvointiin ja taloudelliseen tulevaisuuteen liittyvät edut, joita kansalaisilla on, ovat tässä nyt pelissä. Ne ovat kärsineet esimerkiksi tulvissa huomattavasti. Puola, Slovaki, Slovakia, Tsekin tasavalta, Kroatia, Romania ovat sellaisia, joissa hyvin usein taloudellinen tilanne on äärimmäisen heikko ja tähän tarvitaan todella mahdollisimman hyvä Euroopan laajuinen ratkaisu. Ja jos me noudattaisimme budjettikuria ja sanoisimme, että emme hyväksy tällaista negatiivista varausta, niin meillä voisi syntyä entistä pidempi lykkäys tähän asiaan, joka on jo tällä hetkellä vuoden pituinen. Nyt on kulunut vuosi noista vakavista tulvista ja kansalaiset joutuvat odottamaan entistä pidempään sitä, että he saisivat jotakin apua tai että valtiot saisivat EUlta korvauksia tähän asiaan. Ja toinen talousarvio, jossa puhutaan myös tulvista ja jossa lisätään tavallaan ensimmäisen korvaa vaan lisätalousarvion varoja 44 artiklan mukaan. Varainhoitoasetuksesta siinä on kyse 200 miljoonasta ja tästä negatiivisesta varauksesta ja tänään tehtävä ratkaisu on joka tapauksessa vasta osittainen, koska korvaavassa, korjaavassa lisätalousarviossa meidän täytyy löytää vaihtoehto tälle kaiken logisemmalle uuden rahan käytölle. Kuitenkin Sidonia Jevskan esittelijän varamiehenä meidän täytyy tässä ottaa huomioon myös budjettikuri ja poliittiset tarpeet. Ja meidän tulisi saada aikaan sellainen äänestyskanta tässä budjettivaliokunnassa, joka tukisi tätä negatiivista varausta, mutta kuitenkin sellaisin ehdoin, ennakkoehdoin. En tiedä, onko ne jaettu nyt kaikille jäsenille. Tässä ne joka tapauksessa ovat. Ja tässä tärkein on kohta kaksi johdanto-osin lisäksi. Siinä komissiota todella pyydetään sen aloitusoikeuden käyttämisessä muuttamaan kansainvälistä talousarviota koskien ylijäämiä vuodelta 2010 15 artiklan mukaisesti varanhoitoasetuksessa, jotta voitaisiin toteuttaa tällainen negatiivinen varaus. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan komissio tekisi ehdotuksen 200 miljoonan euron arvosta, joka sitten vähennettäisiin niistä varoista, joita oltiin palauttamassa jäsenvaltioille. Tämä vaikuttaa minusta kaikkein oikeudenmukaisemmalta ratkaisulta, koska näin voisimme pikaisesti maksaa solidaarisuusrahastosta 84 miljoonaa ja nämä kiireellisyysrahastojen 19 miljoonaa. Ja näin voitaisiin todella kantaa vastuu siitä, että aivan liian aikaisin asetettiin vuoden 2011 maksusitoumusmäärärahoihin 2,91 prosentin katto, joka todella hankaloittaa velvoitteiden toteuttamista. Tämä ei siis koske ennakoimattomia asioita, vaan aivan perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten maksumäärärahoja ja rakennerahastoja. Tämä on pikemminkin poliittinen ehdotus kuin budjettiin liittyvä ehdotus, mutta pyydän kuitenkin esittelijän nimissä teidän tukeanne. Kiitoksia. Pasaave oli sitten tämän varsin selvästi. Lisän pari kohtaa. Me tietysti olemme tarttuneet tähän tilaisuuteen, jotta selittäisimme, niin kuin itsekin tein neuvostolle, meidän pahoittelumme, jopa suuttumuksemme. Puhuin vähän voimakkaasti. Koska kerran neuvosto ei ole kunnioittanut itsensä tekemää sitoumusta omasta aloitteestaan ja joka kuuluu 2011 talousarvioon. Anteeksi. Philippe Paiement venait à manquer jos maksumäärärahoja puuttuu ja kuitenkin tarvitaan kiireellisesti 2011, niin nämä määrä, näitä määrärahoja voitaisiin nostaa. Alun perin tämä oli neuvoston yksipuolinen ilmoitus ja sitten siihen yhtyivät komissio ja parlamentti. Ja se liittyy siihen seikkaan, että maksusitoumus, mm, maksumäärärahojen nostoa rajoitettiin alun perin 2,91 prosenttiin. Ja ensimmäistä kertaa, kun vuonna 2011 syntyy maksumäärärahojen kanssa ongelma, niin neuvosto unohtaakin tämän juhlallisen sitoumuksensa ja esitin neuvostolle kysymyksen, jos tällaisia neuvoston sitoumukset ovat. Ne on, sitten me otamme sen huomioon ja kun neuvottelemme jatkossa neuvoston kanssa, kun puhutaan sitten vuosittaisesta tasa tai rahoitusnäkymistä, että kirjalliset sitoumukset neuvostosta eivät ole minkään arvoisia. Ja sitten kysymyksen. Siinä vaiheessa, niin kuin Salvador garri äsken selitti, kun tämä mahdollisuus, nämä negatiiviset varaukset on yhtäkkiä, yhtäkkiä kerralla käytetty 100 miljoonaa euroa kertaheitolla. Mitä aiotte tehdä, kun jonkun päivän tai viikon kuluttua olettekin tilanteessa, jossa on odottamattomia, mutta välttämättöminä pidettyjä menoja. Mikä silloin tulee olemaan neuvoston kanta? Jälleen kerran ei minkäänlaista vastausta tullut komis- neuvostolta. Nyt meillä on tällainen ongelma, josta olemme pitkään keskustelleet aikaisemmassa kokouksessa. Paperilla periaatteessa kolmasosta on mahdollista, voimme hylätä tämän. Tällainen asenne voi olla ja automaattisesti syntyy sovitteluprosessi. Ja sitten sellainen asenne, jonka mukaisesti ei reagoida. Ja sitten kuuden viikon kuluttua, koska parlamentti ei ota kantaa, niin neuvoston päätös tarkoittaa sitä, että hyväksytään lisätalousarvio. Ja sitten sellainen E, vaihtoehto, jota ne esittelee ehdottaa, että koska kerran ongelma on tällainen, niin silloin tässä on kyse, että autetaan luonnonkatastrofista kärsiviä paikallisia yhteisöjä ja ihmiset odottavat jo kuukausien ajan apua. On aika vaikea silloin olla suostumatta ja nopeasti, jos ei haluta asiaa hyväksyä ja äänestää sitä, niin silloin taas lykättäisiin kuudella viikolla maksumäärärahojen käyttämistä. Ja kuitenkin takana löytyy erittäin suuri yksimielisyys, enemmistö jopa yksimielisyysneuvostosta neuvostosta ja myös parlamentista, jotta to- käytettäisiin hyväksi vakausrahaston rahoja komission ehdotuksen mukaisesti. Ja niin kuin komissio on esittänyt. Mutta Me emme todellakaan ole samaa mieltä neuvoston kanssa, niin siksi tässä suullisessa tarkistuksessa on ehdotettu, jonka Salvador tässä äsken esitteli. Siinä kehotetaan komissiota noudattaen omaa aloiteoikeuttaan toimimaan niin, että vuoden lopussa rahoitus, jotka on hankittu vasta, vastaavat tätä ylijäämää, koska varaukset varastoivat sitä, että vuoden lopussa valitaan joku rahoituskohde, jota ei uskalleta tässä vaiheessa vielä tehdä. Tämä keinotekniikka lykätä myöhemmäksi, sit se on rajoitettu 200 miljoonaa euroon. Oikeastaan vain kerran tätä varausta on käytetty. Siinä vaiheessa ehdotamme esittelen kanssa sitä, että parlamentti etukäteen ilmaisee, että sen kantavuoden lopussa on tämä, mutta tämä pitää rahoittaa ei siirrolla jostain muualta, vaan että käytetään tätä ylijäämää, joka budjetista on jäänyt noudattaen komission aloiteoikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että me ehdotamme tiettyä toimintatapaa, mutta luonnollisesti jos komissio hyväksyy tämän periaatteen, mutta sen te- tämä tekninen toteutuspuoli on eri, niin se on komission asia. Nyt tuli Jörän Färmiltä puheenvuoropyyntö. Can be quite short. Minä voin puhua aika lyhyesti, koska olen täysin samaa mieltä edellisen puhujien kanssa siitä, miten asia pitää hoitaa mielestäni. On tärkeää, että toteamme, että Euroopan parlamentti on yhtenäinen asiassa. Huolimatta niin muuten joku kommentti vain. Se ei ole ollenkaan hyvä ratkaisu, se ei ole avoin, se lykkää vain ongelmia ja niin edelleen. Joten mielestäni on hyvä asia, että otetaan kriittiset tarkistukset. Mielestäni se on tärkeää. Olen hyvin pettynyt, mutta se tapa, jolla neuvosto asiaa hoitaa, on täysin ristiriitainen tämän yhteisen julistuksen kanssa, joka viime vuonna esitettiin. Se on täysin ristiriitainen sen kanssa, Tämä on todellakin haaste nyt sitten toimielinten väliselle suhteelle, joka ei ole ollenkaan hyvä. Mutta kuten on sanottu, asioiden viivästyttäminen, tämä on hyvin näkyvä osa EUta, että maksetaan katastrofeista, solidaarisuusrahastosta. Kyse on EUn maineesta. Joten minulla on sellainen tunne, että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin noudattaa esittelijän suositusta. Kuitenkin minulla on kysymys Raima Bögelle hänen osaltaan tästä ehdotuksesta. 234 tarkistuksia, jotka hän esitti ennen kuin tämä ratkaisu oli pöydällä. Tarvitsemmeko niitä vielä? Ajattelin, että ne liittyivät enemmän tilanteeseen ennen tätä negatiivista varausta. Ne saattavat vieläkin olla validin, mutta kysymys vain. Eh bien, Reimer nous répondra sur ce point, euh, et pendant qu'il réfléchit, je donne... Reimer vastaa tähän, mutta sitä ennen kuitenkin Laslo Surjan saa puheenvuoron. Eh, három lähet... Puheenjohtaja, annatte meille kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi että hylkäisimme tämän rahoitusnäkökulmasta huonon vaihtoehdon. Talouspoliittisesti tämä olisi periaatteessa hyvä ratkaisu, mutta sitä ei voi kuitenkaan hyväksyä, kun mietimme parlamentin imagoa. Eli näin emme voi tehdä, tästä olen yhtä mieltä. Ja toinen vaihtoehto on se, että emme reagoi mitenkään. Ja sitten äh, Katsomme, mitä neuvosto päättää. No, tämä herättäisi sellaisen vaikutelman, että olisimme yhtä mieltä jostakin asiasta, josta emme sitä ole. Kolmas vaihtoehto vaikuttaisi paremmalta, eli että sallimme tavallaan sen ratkaisun, joka on syntynyt neuvostossa, mutta – tarkistuksessa tai kirjeessä teemme oman kantamme täysin selväksi. Voisinko sanoa tästä vielä jotakin? Talousarviossa on useita asioita, joita ei voi ennakoida. Esimerkiksi maataloudessa maksut riippuvat tuottajahinnoista, emmekä voi ennalta arvioida solidaarisuusrahaston kannalta sitä, kuinka paljon tulipaloja tai tulvia koetaan. Emme pysty mitenkään globalisaatiorahastossakaan arvioimaan sitä, kuinka monet yritykset tai maat tarvitsisivat tukea tästä rahastosta. Kokemuksemme ovat kuitenkin erilaisia. Maataloudessa – allokoidaan määrärahoja jo alkuvaiheessa. Ja sitten käykin niin, että varoja käytetään ja määrärahat palautetaan jäsenvaltioille. Mutta solidarisuusrahastossa on valittu toinen lähestymistapa. Se pakottaa parlamentin ja neuvoston käymään jatkuvasti todella noloja keskusteluja. Ja pyytäisin, että jatkossa pyrkisimme siihen, että maksumäärärahat määrättäisiin tavallaan etukäteen, eli kyseessä on miljardi. Miksi se ei voisi olla maksumäärärahaa? Vasta sitten vuoden lopussa voisimme ratkaista ylijäämään liittyvän ongelman, koska nykyinen toimintatapa ei ole mitenkään arvokas, vaikka viesti onkin todella kannatettava. Rova Andreasen. Kiitos puheenjohtaja. En ymmärrä nyt tätä kiireellisyyttä tehdä päätös, koska tulvat tapahtuivat vuosi sitten. Miksi emme voi odottaa hyväksä, hyväksyämme, hyväksyäksemme tämän korvan talousarvion kaksi ja sitten päättää tässä yhteydessä tästäkin kysymyksestä. Tässä on vain muutamasta viikosta kyse, ja näin vältettäisiin se, että käytämme negatiivista varaustamme, joka tilinpidon kannalta on todellinen kummajainen. Oui, je vous remercie. Kiitoksia. Olette oikeassa, kun otat tämän kysymyksen esille. Tästä olemme pitkään keskustelleet tästä aiheesta viime kerralla. Tietysti voidaan sanoa, että olemme jo niin paljon myöhässä, voidaan vielä muutamalla viikolla asiaa lykätä. Itse asiassa olemme liian myöhässä. Viiveitä oli alussa ehkä johtuen hallinnollista seikoista. Kyseessä maissa sitten Euroopan komissiossa ja neuvostossa tapahtui tällaista hidastusta, hidastamista. Joten me olemme varsin herkässä tilanteessa. Jos me nyt sanomme ei ja lykkäämme tätä vielä, niin silloin me olemme tässä näitä huonoja oppilaita, vaikka olemme alusta lähtien pyrkineet toimimaan esimerkillisesti. Lisäisin, kuten esittelijämme sanoi, tässä itse asiassa on kysymys siitä, että korvataan äh, paikalliskunnille, julkishallinnolle näissä maissa, jotka ovat joutuneet sitten korjaamaan näitä varsin vakavia tuhoja, joita luonnonkatastrofeista on syntynyt. Ja koska kyseiset maat ovat budjetin kannalta vaikeassa tilanteessa, niin itse asiassa me tulemme tässä apuun kansallisten ja paikallisten budjettien kohdalla. Näin solidaarisuusrahasto itse asiassa toimii. Apua annetaan erityisesti julkishallinnon hallinnolle. Rouva Vertman on pyytänyt puheenvuoroa. Herra Koslik myös. Olette listalla. Sitten sitten pyytäisin, että Raimer vastaa hänelle tehtyyn kysymykseen. Jöranilta. Rova Wertman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärsin oikein. Nämä kosketetut kansalaiset, heitä tietysti autetaan, mutta kysymys edelleen, että mistä raha tulee ja miten se saadaan EU-budjettiin. Ja tässä meillä on tiettyjä varauksia kansalaisia kohtaan meillä tietysti on velvoite. Mutta se, että tietysti tästä täällä täytyy kantaa vastaava vastuu ja meidän täytyy olla selvillä siitä keskenämme, neuvosto, komissio ja me täytyy siis varmistaa, että mistä se vastaava raha löytyy. Ja tässä haluaisin puhua tästä tarkistuksesta yksi, eli vaaditaan komissiota seuraamaan tarkasti Tarkasti kyllä, vaatimus kyllä, mutta mielestäni tämä sitoumus pitäisi ottaa mukaan. Onko tämä sitten käännösvirhe, joka on vain saksan kielessä esillä? Mutta se, että kehotetaan, se on liian vähän. Pitäisi olla sitoumus siitä, että, että sitoudutaan siihen, että nämä rahat menevät todellakin niille, joita tämä asia on koskettanut. Eh. Kiitoksesta, herra Koslek. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi podporiť to, čo tu povedal pán. Kiitos. Kuten sanoitte, tässä on kyse budjettipoliittisesta ratkaisusta ja ratkaisu on olemassa ja siihen täytyy tarttua. Näissä maissa tiedotusvälineet välittävät paljon keskustelua, äh, tietoa Euroopan parlamentin keskusteluista. Ja tässä on kyse siitä, kuinka nämä rahat lähetetään ihmisille. Viive on ollut jo todella pitkä ja olisi todella synti, että syntipuki olisi parlamentissa. Tässä täytyy todella kantaa vastuuta näistä ihmisistä. Ja ihmiset eivät näissä maissa tiedä, että käymme keskustelua vuonna 2012 budjetista. Mutta nämä rahat kiinnostavat heitä. Selväksi tuli. Näin sanoi myös Laszlo Suorian unkaralaisille ystävillemme. Raimer, haluatko sinä vastata Jöranin kysymykseen? Ja, vielen Dank. Äh, zunächst einmal stimme ich äh, all dem zu, was Salvador... Mä ensinnäkin olen sana, samaa mieltä siitä, mitä Salvador kertoi trilogin tuloksesta ja Siinä mielessä, kun ajatellaan tätä tilannetta, jossa ollaan, niin ehdottaisin, että meidän pitäisi tänään päättää puolesta. Mitä tulee sitten minun solidaarisuusrahastomietintöni tarkistuksista? Tarkistus yksi on itsestäänselvyys. Komissiolla on velvoite siitä huolehtia. Ei sitä tarvitse mainita joka kerta erikseen, että ja sen vuoksi tätä tarkistusta ei tarvita, pahoittelen. Sitten kaksi ja kolme. Köyrän on siinä mielessä oikeassa. Kaksi ja kolme antaisin olla niin kuin on, mutta nelosta pitäisi muuttaa. Nimittäin odottaa neuvoston kantaa, se poistettaisiin, mutta sitten se viimeinen kun ei pelkästään lisäbudjetin yhteydessä, vaan käyttöön käyttöönotossa, niin tässä tehtäisiin kuitenkin ihmisille vielä selväksi, että mitä ongelmia neuvoston kanssa on ollut. Eli ei se haittaa, jos, va, jos se siellä jäisi se loppu. Kun ajatellaan tulevia solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoja, haluaisin vielä ilmaista sen, että ilmeisesti neuvosto ilman että se on odottanut trilogin tulosta, niin se on valinnut aika epätavanomaisen menettelytavan, josta parlamentti joutuu kovaan aikapaineeseen, jota ei näin voida hyväksyä. Eikä silloin pidä ihmetellä sitä, jos parlamentti sitten reagoi niin kuin reagoi muissa kohdissa. Tämä menettelytapa on loukkaus parlamenttia kohtaan ja sen vuoksi Haluan nyt sanoa ihan rauhassa, että tämä on epätavanomainen menettelytapa, jonka neuvosto on valinnut. Se ei ole eurooppalaisen hengen mukaista, sinne ei ole poliittista kypsyyttä parlamenttia kohtaan. Kiitos. Oui, euh, sur ce dernier point. Euh, Tästä viimeistä kohdasta Jöran on aivan oikeassa. Minäkin sanoin tämän protestoidakseni neuvoston suhteen. Ei, emme, em, tietysti on tämä hyvä käyttäytyminen neuvostotoimijoiden väliin, mutta emme ole tähän sitoutuneet. Jos on lähitulevaisuudessa trilogia, jossa, jonka esityslista on laadittu, niin jo vähinkin kohteliaisuus vaatii, että otetaan jokin tuloksia ennen kuin otetaan kantaa, mutta neuvosto otti kantaa jo 15. maaliskuuta kaksi viikkoa ennen trilogiaa, jonka päivämäärä jo tunnettiin ja esitystä myös tunnettiin. Joten tämä on kyllä huonoa käyttäytymistä minun mielestäni. Ja ilmaisin vastalauseeni ja toivon, että neuvosto ottaa sen huomioon. Sitten Jöran haluaa reagoida tähän Raimerin kommenttiin. Okay, but I mean we, we have... niin periaatteessa tämä on ihan ok, mutta pitää kuitenkin ymmärtää, että sekä tarkistus 2 ja 3, tämä koskee pelkästään maksumäärärahoja, ei maksusitoumusmäärä. En ymmärrä, mikä takia mainitsemme sitoumukset tarkistuksessa 3, koska se liittyy vain maksumäärärahoihin. Pitäisi poistaa sana sitoumukset ja tarkistuksessa 3, minun ymmärtääkseni. It's got nothing to do with commitments. Mm. Mm-hmm. Tämä ei mitenkään liity sitoumuksiin. On peut se passer du mot commitments. Voidaan luopua tästä sitoumuksesta. No, of If I uh, may just add, of course, the Solidarity Fund. Tietysti solidarisuusrahasto rahat varat otetaan käyttöön sitoumuksen osalta yli katon ja sitten oli Siurinin kohtaminen äh, ilmeisrajan sisällä. Joten siinä mielessä se on solidaarisuusrahaston erityisrakenne. Ça. Oui, je comprends, je comprends que, en fait, le fonds de solidarité fonctionne. Niin, sito, solidaarisuusrahasto toimii sitoumuksena ja maksuina, ja sitten neuvoston päät sopimuksen mukaan hyväksytään sitoumukset ja mitä tulee maksuihin, pitää hyväksyä myös maksumäärät, mutta sillä ehdolla, että ne rahoitetaan negatiivista varauksista, joten ei ole ollenkaan epänormaalia, että vedotaan sitoumuksiin tässä tarkistuksessa. No niin. Pardon, à partir de là, je vous propose de prendre... Nyt ehdottaisin, että otetaan äänestyslistat esiin ja me äänestämme ensin mietinnöstä, jonka Sidonia on tehnyt. On joukko suullisia tarkistuksia, jotka esitteli ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja on esittänyt, niin kuin Saldo selitti. Voimmeko nyt äänestää yhtenä ryhmänä tarkistuksista, jotka koskevat johtoson kappaleita, ensimmäiset neljä tarkistusta puolesta. Johdatus on kappaleet kyseessä vastaan äänet. Kaksi vastaan tyhjät äänet. Yksi tyhjä. Hyvä. Sitten kom- suullinen kompromissitarkistus kohdasta 2a esittelijältä. Tässä tekstissä on tätä substanssia puolesta vastaan. Ei vastaan ja tyhjää. Kaksi tyhjää. Kiitän. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten tarkoitus yksi Rova Herzogilta. Ei raukea, mutta ei vastustaa sitä. Puolesta. Sosialistinen ryhmä, joka on täällä vähäisin voimin, mutta kyllä laadukkaasti kuitenkin paikalla vastaan äänet tyhjää, hylätty. Sitten kohdasta kolme tehty tarkistus. Tämä on täsmennys lähes tekninen pelkästään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen onnittelemme esittelijää. Ai niin, loppuäänestys vielä puuttuu koska tässä on kyse lisätalousarvosta puolesta. Lasso taitaa kyllä olla puolesta. Kyllä. Vastaan. Tyhjää. Lisätalousarvio 1 hyväksytty. Ja sitten siirrytään Raimer Bögen mietintöön rahaston käyttöönotosta. Meillä on resurssit käytössä ja me voimme päättää käyttää näitä rahoja solisuusrahastosta näiden kahden maan hyväksi. Tarkastus 1 Rova Herzogilta. Raimeseltti, miksi hän vastusti puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty, anteeksi. Kaksi ja kolme ehkä yhdessä. Puolesta Jörän täällä nyökyttelee on ilmeisesti tällä tavalla puolesta. Pannaan se pöytäkirjoihin näin. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus neljä. Suullinen tarkistus, joka on tällainen poisto. Waiting Council's Position odottaen neuvoston kantaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitän. Sitten loppuäänestys tästä päätöksestä puolesta. Vastaan. vastaan yksi tyhjä. Kiitoksia. Näin on päätetty ja kiitän esittelijää. Ja nyt sitten seuraavaan. Nyt me estyslistalla. olemme meidän äänestysvaiheessa. Sitten siirrytään kohtaan 11. Anne Jensenin mietintö, mutta hän ei ole itse paikalla. Herra Heglund korvaa Annea. Tai tuuraa häntä, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh... uh Kiitoksia puheenjohtaja. Rovi Jensenin puolesta haluaisin kiittää kollegoita tarkistuksista. Kymmenen, mitä jätettiin, haluttaa painottaa, että kehitysvälineen ja budjettituella on potentiaali parantaa kehitystavoitteiden omistajuutta kehitysmaille. Samaan aikaan tiedetään, että välineissä on paljon vapautta ja vastuuta vastaanottajamaille, mitä ei ole aina otettu huomioon. Nyt se otetaan huomioon mietinnössä. Joka tapauksessa hän suostuu siihen, että vahvistetaan tekstiä kotimaisesta vastuusta. Hän tukee myös sitä, että otetaan EDS mukaan EU-budjettiin ja samaan aikaan painottaa, että sen ei pitäisi tarkoittaa, että pitäisi olla ke- kehitysyhteistyöpolitiikkaa vähemmän rahaa ylipäänsä. Se on tärkeä asia. Tämän hän halusi minun välittävän teille. Joten tämän sanottua, niin olemme valmiita ainakin minun näkökulmastani äänestykseen. Je vous remercie. Uh, Göran. Göran. I'll be very short. Uh, uh, basically, I think the, the, the suggestion from the... Niin, esittelen, että se oli oikeastaan hyvä. Me teemme vain muutama tarkistusta, vahvistaisimme joitakin juttuja. Esittelijä ehdottaa kohta äänestystä tarkistuksesta numero kaksi poistaen lauseen täältä keskeltä. On valmis, vettä, on valmis vetämään tämän pois. Tai ei tätä kohtaa, vaan tämän lauseen. Niin, että kohta äänestystä ei ole koska tämä voi olla hiukan harhaanjohtava sanamuoto, vedän pois sen osan, jonka, josta hän haluaa kohtakolta äänestyksen. Muuten toivottavasti hän voi äänestää tämän puolesta. Sitten tarkistus 17. Minulla on kysymys. Esittelen, vaikka hänelle läsnä. Ehkä hän on puhunut herra Haglundille. Ymmärtääkseni hän tässä reagoi provokatiiviseen muotoiluun ensimmäisellä lausunnolla. Pitää valoittavan, että Eurooppa on Eurooppa on kansainvälisellä areenalla edelleen talouden jättilä, mutta politiikan kääpiö. Ehkä se on totta, mutta jos tämä on syy siihen, miksi hän ehdottaa tämän, tätä vastaan, niin olen valmis vetämään pois tämän osan. Mutta mielestäni toinen osa kyllä on erittäin tärkeä ja sen puolesta pitäisi äänestää. Jos estämme helpompi hyväksyä, jos vedetään pois tämä ensimmäinen osa, vaikka olen kyllä sitä, että tämä on kyllä ihan tosi juttu. Oui, il faut pas paraître... Niin, ei pidä näyttäytyä epäkohtelijalta rouva Ashtonin silmissä. Herra Haglund. Uh, we could probably discuss this. Tästä todennäköisesti voidaan keskustella tästä lauseesta. Mä pitkä ja jokaisella olisi oma mielipiteensä. Ehkä tämä ensimmäinen lause ei ollut sopiva lausuntoon, eten, joten jos olisi kohta kohdalta kääpiösanan jälkeen. Okei. Okay. Très bien. bien nous... Hyvä. Nyt sitten voidaan äänestää. Tarkistus yksi Estele vastusta puolesta. vastaan. Täytyy laskea tulos, olen pahoillani. Tout le monde à la carte? On kaikilla äänestyskortit. Minulla ei ole ka- korttia eikä herra Portasillakaan. ai, mutta se ei edes toimi tämä koneäänestysjärjestelmä. Ai toimii, hyvä, anteeksi. Joten kortit esiin. Kaksi huonoa oppilasta, minä ja herra Portas, kolmekin. Tämä hiukan nyt vaikeutuu. Yritetään nyt kummit kuitenkin. Koneäänestys alkaa. faut le mettre dans le bon sens. Kortti oikein päin sinne sisään. Bon, le vote est ouvert. Tout le monde, le vote est clos. Aspa päättyy. 14 puolesta, 11 vastaan, yksi tyhjä. Herra Portas. Ja sitten vielä hyväksytty. Sitten kaksi Jörnältä. Tästä siis poistin tämän lauseen loppu. Nyt sitä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme sieltä puolesta. Estele vastustaa. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hylätty. Neljä Jöranilta. Suullinen tarkistus ensin. In this regard, tässä mielessä puolesta. Vastaan tyhjää. Otamme mukaan tämä Indisregard. Muun osa tämä on jaettu kahteen osan. Ensimmäinen osa estelee puolta puolesta. Ensimmäinen osa nelosta. Herra Haglund. Ai te puolatte. Esittelee puoltaa. Kuka puoltaa? vastaan, tyhjää, ei tyhjää, joten ensimmäinen osa hyväksytään. Sitten toinen osa korostaa, etc. Esittelijä vastustaa puolesta, vasemmista vastaan, kaikki muu tyhjää, yksi tyhjä, toinen osa on hylätty. Viisi Rovan tai esittelee vastustaa puolesta viisi vastaan. Enemmistö tyhjää. Hylätty kuusi portasilta. Estelijä vastustaa puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitän. Hylätty. Sitten seitsemän puolesta Raimer jäänyt aivan yksin. Saa kuitenkin innokasta tukea Rova Vertmanilta ja Rova Andressonilta. Pannaan merkille vastaan. Ja Monika vielä myös. En ymmärrä enää mitään politiikasta. Tyhjää. Huolimatta tästä naisten antamasta tuesta, korostan siis naisilta tuosta tuesta eri puolueet eri puolueista, niin se kuitenkin lyötin hylätty. Sitten kahdeksan Koslovskilta. Tähän liittyy esittelen suunnan tarkistus. Oui, qui, qui consiste à mettre... Tämä liittyy siihen, että tämä teksti pannaan kohtaan 4b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kymmenen estre vastustaa puolesta vastaan tyhjää suuremmista vastusta hylätty. Sitten 11 Andersenilta puolesta 5. Raimeri puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 12. porta se muut. Puolesta kuusi vastaan. Yli kuusi tyhjää. Hylätty. Tässäkin. Sieltä poli- poikkeuksellinen poliittinen jakauma. Sitten 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14. Andreasen tekijä näistä vastusta puolesta. Neljä vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 sitä puoltaa puolesta vastaan. Neljä tyhjää hyväksytty. Joten 17. Jöran, ymmärrän, että te poistatte tämän jättiläisen ja kääpion. Ne on poissa, joten ei edes tarvitse enää kohtakolta äänestää tässä, koska kerran nämä kaksi häipyvät tästä, niin muu sopiikin esitellä puolesta. Vastaan. Viisi. Tyhjää. Hyväksytty. 18. Estre vastustaa puolesta. vastaan tyhjää hylätty. Sitten meidän näin muutettuna loppuäänestys puolesta vastaan. Kolme vastaan tyhjää, ei tyhjä. Onnittelemme esittelijäämme. Ja sitten ja myös herra Hakundia. Sitten on Haglund itse valmistelemaan seuraavassa. Kohta 12. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman väliarviointi. Esittelijä, haluatteko hiukan kommentoida ennen äänestystä? Actually not, I just wanted... Itse asiassa ei haluan vain kiittää varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Voimme mennä äänestykseen. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Tarkistus yksi. Vedetty pois minun ymmärtääkseni. Sitten kakkoseen. Estelä vastustaa puolesta. Vasemmista. Anteeksi. Neljäntä vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme Vuokanilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä estää puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissistältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty joten 5 ja 6 raukeavat. 7 estelävastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 8 esitteltä itseltään puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 9 esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen esitellä puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää. Kaksi, kolme tyhjää. Hyväksytty. Sitten yksitoista, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten suunnan tarkistus esittelijältä. Numero yksi. Only actually adding the word. Puheenjohtaja lisäsin vain sanan projektikumppanit, project partners mistä saitsitään projektikumppaneita. Tämä on tämä suullinen tarkistus. Oui, vous l'avez, vous l'avez dit à Niin, te sanoitte jo kirjallisesti siis projektikumppaneista, onko se? Eikä ole sitten tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 13 esittelijällä on tähänkin suunnan tarkistus Euh, Herra Portas. Niin, jäsenvaltioiden ongelmat. Pieni lisäys. Jotta se on ymmärrettävä. Joten äänestämme tarkistukset tällä täsmennyksellä esitellä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 Rova Carvalho, Riika puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 15, Estelä puolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 16 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää. Mietintö on hyväksytty ja esittelijää onnitellaan. Hyvä. Nyt voimme siirtyä siirtoihin kohta 13, koskaa Sidonia se Jerska ei ole paikalla. Voiko Salvador kenties esitellä meille näitä siirtoja? Salvador. Sur les virements, est-ce que, est -ce que vous êtes en mesure niin, kykenettekö kertomaan näistä siirroista? C'est ça. Euh, sur les virements 6 et 8. Siirrot 6 ja 8. No. Esittelijä selvästikään halua, että siirrosta 7 puhutaan, joten 6 ja 8 olisivat kyseessä. Kiireellisyysvaraus on kyseessä. Euh, il s'agit. Äh, on kyse siitä, että otetaan käyttöön kielistä apua ja siksi siirto ovat välttämättömiä. Tämä, tässä toimitaan humanitaarisen avun puolesta niiden, niissä maissa, jo, joissa on ollut luonnon katastrofeja tai ihmisten aiheuttavia katastrofeja. Annamme hiukan aikaa. Saldo, ole hyvä. Niin anteeksi, ei ole mitään ongelmaa näissä siirtokysymyksissä. Näin on kerrottu. Tämän takia esittelijän suositus on myönteinen kaikissa tapauksissa. Très bien. Bien, donc il s'agit essentiellement euh, de venir... Niin, tässä autetaan siis Libyassa ja Lonsurannikolla ihmisen puolesta vastaan tyhjään. Nämä kaksi sietoa on hyväksytty. Kiitoksia Salvador. Sitten ei ole jäljellä kuin kohta kahdeksan, mutta herra Kalfin ei ole paikalla. Tosiasiathan täältä nyt puuttuvat, joten hiukan hankala on keskustella ilman häntä. Mietintöluonnos on jaettu. Jos kollegat haluavat hiukan välittää kommenttejaan herra Kalfinen, niin ottakaa suoraan yhteyttä häneen. Ehkä voitte myös lähettää mailin kaikille. Siis kohta 15 on ilmeisesti lykätty eteenpäin päin myöhempään vaiheeseen. Ja näin ollen luulisin, että estuslistamme on loppuun käyty. Näin ollen seuraava kokous on sitten 13.4. ja 14.4. Kiinnittäisin huomionne 13. päivän kokouksessa. on erittäin tärkeä. Silloin tapaamme kansallisten parlamentin jäseniä koskien eurooppalaista ohjauskautta ja kansallisten ja EU-budjettien koordinaatiota. Salin pyytäisin vielä koordinaattorit jäämään. Meillä on hiukan aikaa ja näin voimme käyttää hyväksymme tulkkeja ja kiitän heitä, että hekin pysyvät täällä paikalla. Kokous päättyy.